Okay, good morning, friends, bonjour. No niin, oikein hyvää huomenta, ystävät. Morgen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, parhaat kollegat. Avaan tämän kokouksemme, joka keskeytettiin eilisiltana. Nyt kokous jatkuu. Ja niin kuin valiokunnissa on tapana, meillä on hyvin paljon esityslistalla tavaraa, joten paras, että aloitamme ajoissa. Esityslistan kohta kahdeksan muiden toimielinten vastuuvapaus 2010. Esittelijämme on Ines Ajala Sender. Ja sitten pyytäisimme Lui Kajalan, joka on pääsihteeri, käyttämään ensin esityksensä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Toivottaisin hyvää huomenta kaikille arvon jäsenille ja arvon virkailijoille, jotka ovat paikalla. Nyt kun olette tottunut siihen, että kun tämä valiokunta keskustelee vastuuvapaudesta muille toimielimille, täytyy silloin viitata kappaleeseen seitsemän tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa, jossa esittelimme tulokset erityisarvioinnista, hallintokuluista, toimielimissä ja muissa eu elimissä. Mielestäni on tärkeää selventää, että tilintarkastustuomioistuin tekee yleisarvion hallintokuluista koskien kaikkia toimielimiä ja muita elimiä yhteensä. Ja tämä perustuu satunnaisotokseen transaktioista äh, kaiken kaikkiaan. Ja tulos tästä arviosta on positiivinen. Ja tilintarkastustuomioistuin pystyy tekemään johtopäätöksen, että transaktiot jotka hallintokulujen taustalla ovat vuonna 2010, olivat kaikissa suhteissa lailliset ja säännönmukaiset. Samanlais, samanlaisia raportteja on ollut aiempina vuosina. Tilintarkastustuomioistuin antaa lausunnon kaikista toimielimistä ja muista elimistä yhte, yhteisesti eikä anna erillisiä lausuntoja kustakin erillisestä toimielimestä tai elimestä. Kuitenkin tilintarkastustuomioistuin tekee lisätöitä niin, että se voi esittää useita huomioita joistakin niistä. Tämä lisätyö kohdistuu valikoituihin aiheisiin. Tässä tapauksessa olemme valikoineet että teemme lisätyötä laskelmista ja palkanmaksuista, eläkkeestä ja missiokuluista, rekrytointiprosessien kuluista sopimussuhteisille, väliaikaisille ja virkamiehille ja sekä hankintasopimuksista. Tämän vuoden 2010 vuoden raportti, siihen kuuluu kommentteja, jotka koskevat Euroopan neuvostoa, Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea ja Euroopan tietosuojavaltuutettua. neuvosto ja Eurooppa-neuvosto, niin tilintarkastuomioistuimen huomiot liittyvät siihen tapaan, jolla Residence Palace-rakennuksen kuluja katettiin suurilla rahansiirroilla muista budjettikohdista. Se on ristiriidassa sen periaatteen kanssa, että olisi budjettitarkkuus. Euroopan sosiaali- ja talouskomiteasta tilintarkastustuomioistuin on kommentoinut, että miten siellä korvataan matkakuluja jäsenille, ei ole sopusoinnussa sen periaatteen kanssa, että matkakulut pitäisi korvata äh, tosiaalisten aiheutuneiden kustannusten mukaan. Huomasimme myös, heikkouksia hankintaprosesseissa. Sitten alueiden komiteasta tilintarkastumiston on yksilönyt heikkouksia hankintaprosesseissa viitaten neuvoteltuihin proseduureihin. Ja sitten tietosuojavaltuutetun osalta tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että siellä on useita vapaita virkoja täytetty sisäisen kilpailun avulla, kun olisi pitänyt käyttää Epson-palveluita. Vuosikertomuksessamme kommentoimme myös suosituksia, joita on tehty aiemmissa eh, raporteissa. Tämä seurantatyö koskee myös eh, tietosuojavaltuutettua viitaten sosiaalimaksujen maksamista henkilökunnalle – Henkilökuntaa pitäisi näyttämään dokumentteja, joilla he vahvistavat henkilökohtaisen tilanteensa. Tilintarkastustuomioistuin on pannut merkille toimet, joilla on pyritty tätä asiantilaa korjaamaan. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää huomiostanne ja kiittää muita jäseniä ja tietysti olen täällä vastaamassa kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, joita teillä saattaa olla. Kiitoksia. Kiitos. Herra Galea. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijällemme, ter- toivottaisin tässä vaiheessa tervetulleeksi myös toimielinten edustajat. Tilintarkastustuomioistuimesta herra Ruiz Garcia, yhteisön tuomioistuimesta ää, Alfredo Galot, Sovii. Samoin toivotan tervetulleeksi herra Stalin alueiden komiteasta, herra Westlaken talous- ja sosiaalikomiteasta. Yes, um, then, her... Ja sitten herra Doksi tietosuojavaltuutetun toimistosta sekä johtaja Harden oikeusasiamiehen toimistosta. Sydämestä tervetuloa kaikille. Ja nyt antaisin puheenvuoron esittelijällemme, rouva Ajala Sender. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin hyvin lämpimästi onnitella teitä nimityksestänne tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Uskon, että yhteistyömme tulee olemaan erittäin hedelmällistä. Tämä on valiokunta, jolla on mm, aika kiistanalaisiakin kysymyksiä käsiteltävänään ja me luonnollisesti toimimme erittäin tiukasti Euroopan kansalaisten kukkaronnyörejä pidämme tässä tiukalla. Tosiaan haluan kiittää herra Galea, jota juuri äsken kuulimme hänen puheestaan. Hän puhui todella tästä muiden toimielinten vastuuvapaudesta, joka on meillä – tänä aamuna ensimmäisenä aiheenamme. Ja paikalla ovat todella eri toimielinten edustajat muiden kuin neuvoston. Toivotan puolestani minäkin tervetulleeksi pääsihteerit ja muut edustajat, jotka ovat täällä tänään paikalla välittääksemme, välittääksemme meille sitä tietoa, mitä me tarvitsemme oman työmme hoitamiseksi. Puheenjohtaja, kysyisin teiltä, että voisivatko he kaikki esittää muutaman minuutin lyhyen esityksen ja voisimme todella kuulla heitä kaikkia ja sitten minä voisin tämän jälkeen esittää heille kysymyksiä ja luonnollisesti kollegat myös. Kollegat ovat minulle lähettäneet koko joukon kysymyksiä ja heitä kiitän tässä vaiheessa yhteistyöstä. Ja, vielen herzlichen Dank. Oikein sydämelliset kiitokset teille esittelijä. Toimitaan juuri näin kuin ehdotitte, eli kuullaan näitä yksittäisiä toimielimiä. Ensimmäisenä herra Galot tuomioistuimesta. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Puhun suhteellisen lyhyesti. Olimme tyytyväisiä tilintarkastustuomioistuimen huomioihin, mitä tulee yhteisöjen tuomioistuimeen. Me tässä ikään kuin näemme ne hedelmät, joita oma työmme kantaa, työ, jota on tehty vuosien ajan yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja myös tällä päättyneellä varainhoito, varainhoitovuonna. Olemme tehneet yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa ja muiden tarkastuselinten kanssa ja olemme pyrkineet antamaan mahdollisimman täydelliset tiedot omasta toiminnastamme. Samalla olemme yrittäneet ottaa täysin huomioon ne huomiot, joita parlamentin tämän valiokunnan eri mietinnöissä on esitetty. No sitten toimielimen toiminnasta omassa vuosikertomuksessa olemme halunneet ennen kaikkea keskittyä eh, näihin kolmeen eri toimivalta-alueeseen, joita meillä on, ja sitten niistä lähteä etenemään esittää numerotietoja. Sanoisin kuitenkin teille, että tämä ikään kuin tällainen kiistanlainen kehitys heijastuu myös näissä luvuissa, joita viime vuodelta olemme saaneet tilanne erityisesti tuomioistuimen tasolla on ollut sellainen, että olemme lähteneet ehdottamaan tiettyjä muutoksia. Toivoisimme, vahvistuksia tuomioistuimen asemaan, jotta me voimme tehdä paremmin työmme. Tässä ovat kyseessä muutokset, joilla luotaisiin esimerkiksi tällainen varajohtajan toimi. Ja haluaisimme myös 12 uutta tuomaria. Tällä tavoin voitaisiin vastata tähän huolestuttavaan kehitykseen, jota tässä oikeustapausten määrässä on tapahtunut. Tämä varmasti kiinnostaa erityisesti Euroopan parlamenttia ja erityisesti parlamenttia kiinnostaa näiden oikeuskäsittelyjen kesto. Sen lyhentäminen on meille, niiden lyhentäminen on meille erittäin tärkeässä asemassa ja varmasti myös parlamentille vuonna 2004 keskimääräinen kesto oli 24 kuukautta, mutta nyt se on saatu pudotettua 16 kuukauteen. Eli tässä mielessä tuomioistuin voi olla tyytyväinen tähän kehitykseen, mutta samalla ryhdymme myös uusiin toimiin, jotta tuomioistuin voi täyttää tehtävänsä hyvin myös tulevaisuudessa. Nyt vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos. Merci. Monsieur Galot. Kiitokset, herra Galot. Varmaankin on järkevää, että kuulemme nyt äh, tässä vaiheessa kaikkia toimielimiä ja tämän jälkeen sitten lisäkysymyksiä. Seuraavaksi puheenvuoron saa tilintarkastustuomioistuimen edustaja herra Ruiz Garcia. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Y... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluan puolestani onnitella teitä teidän vastikäisestä nimityksestänne. Halusin lyhyesti kertoa tilintarkastustuomioistuimen 2010 tilivuodesta. 2010 vuoden aikana tuomioistuimen tehokkuus on parantunut. 62 asiakirjaa tuotimme, neljä enemmän kuin edellisenä vuonna ja näiden mukana oli 14 erityiskertomusta. Tämä on ollut myönteistä kehitystä ja kun katsotaan näitä avainmenestystekijöitä, erityisesti näiden kertomustemme laatu, niin se on parantunut ja samoin suositustemme hyväksyntä. Indikaattorit osoittavat kuitenkin, että parannettavaa on kahdella tärkeällä alalla, niin kuin vuosikertomuksestammekin voitte todeta. Nimittäin kertomusten täsmällisyys, ajanmukaisuus ja samoin tiedon välittäminen tarkastetuille tahoille. Voidaan myös katsoa, miten olemme hallinnoineet tehokkaalla tavalla käytettävissämme olevia resursseja edelliseen vuoteen verrattuna. Olemme tehostaneet toimintaamme muun muassa mitä tulee työpaikkoihin. Voimme todeta, että että tehostusta on tapahtunut. Samoin 26 hallintovirkaa on siirtynyt tähän ydinosaamisalueeseemme, eli juuri tilintarkastukseen, ja tätä toimintaa tehostamme jatkossa entisestään. Vuonna 2010 myös talouden alalla olemme tehostaneet puoli miljoonaa euroa vuodessa, mitä tulee turvallisuuspalveluihin ja samoin siivouspalveluihin me olemme säästäneet suuren summan rahaa. Sitten uusi rakennuksemme on, tämä työ on edistynyt ihan aikataulussa, eikä ole myöskään ylitetty budjettia. 2000 2010 osoittaa, että olemme ajaneet vastuullista politiikkaa ja avoimuutta ja vuosikertomuksemme otettiin erittäin hyvin vastaan myös tässä valiokunnassa. Olemme saaneet äh, Euroopan parlamentilta ja neuvostolta hyvin myönteistä palautetta, mitä tulee äh, talousarvio esityksiimme tässä viime vuosina ja samoin äh, ulkoinen ja sisäinen tilintarkastaja ovat antaneet meille vihreää valoa. Voidaan todeta, että vuosi 2010 oli vuosi, jolloin pyrimme todella ö, uudenaikaistamaan toimintaamme ja tämä työ on kantanut hedelmää. Ponnistelumme jatkuvat entisestään kriisi, talouskriisi pakottaa meidät tehokkuuteen. Meidän on tuotettava yhä enemmän kertomuksia, jotka luovat myös lisää arvoa. Meidän on oltava taloudellisia resursseja käyttäessämme. Pyrimme järjestäytymään entistä paremmin ja lisäämään siis tuottavuuttamme. Tilintarkastustuomioistuin on käynnistänyt useita aloitteita, jotka pyrkivät juuri tähän. Ja yksi on peer review-toimi, jonka käynnistämme tänä vuonna ja pidämme luonnollisesti Euroopan parlamentin kaikista toimistamme ajan tasalla jatkuvasti. Kiitos. Ja, Kiitos teille, herra Ruiskarsia. Nyt puheenvuoron saa alueiden komitean pääsihteeri herra Stahl. Olkaapa hyvä. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Alueiden komitea on viime vuonna pyrkinyt edelleen siihen, että se parantaa hallintotoimintaansa – Aiemmin tietysti, tai äsken tilintarkastuomioistuin viittasi näihin ja myöskin <clears throat> ottaa huomioon viittaukset viime vastuuvapausmenettelyyn. Olemme tehneet sen perusteella itsearvioinnin. Vertailen sen metodin kanssa, kuten tilintarkastuomioistuinkin. Ja pyrimme edelleen modernisoimaan hallintoamme. Se on myös tarpeellista sen suhteen, kun alueiden komitea saa lisävaltuuksia Lissabonin sopimuksen kautta. Ja sen vuoksi meillä on tässä haaste siihen, että käyttäisimme määrärahamme erityisen tehokkaasti ja säästeliästi. En haluaisi nyt luetella yksityiskohdittain, missä alueiden komitea Täytyy tehdä lisäponnistuksia. Haluan sanoa lyhyesti, että mitä tulee subsidiariteettivalvontaan, mitä tulee lausuntojen antamiseen, niin meidän täytyy olla äh, näiden osalta lisäosa-alueella aktiivinen ja haluaisin viitata siihen, että äh, kun on myös Välimeren unioni, niin siellä hallitukset ovat pyytäneet yhteistyötä Välimeren alueella alueellisten viranomaisten kanssa. joka kattaa alueet, joilla meidän täytyy olla aktiivisia. Mitä sitten tulee asioihin, joita tilintarkastuomioistuimen kertomuksessa on otettu esille, niin haluaisin viitata siihen, että kun viitattiin tähän julkisiin hankintasopimuksiin, niin olemme pyrkineet tilannetta parantamaan ja y- yhtenäistämään proseduureja eri yksikköjen välillä. Voin sitten myös varmasti lyhyesti vastata myös esitettyihin kysymyksiin. Käsittelenkö heti näitä kysymyksiä, puheenjohtaja? Ehkäpä te voisitte aivan lyhyesti tässä nyt käydä läpi ja esitellä meille ne asiat, joita itse pidätte kaikkein tärkeimpinä ja olennaisimpina. Ja, dann glaube ich, habe ich jetzt äh, kurz äh, die Rolle des Ausschusses der Region. Nyt olen sitten varmaan tehnyt yhteenvetoa lyhyesti alueiden komitean roolista ja näyttänyt siinä mielessä, että meidän painopisteen asetanta on oikeanlaista, kun otetaan huomioon nämä niukat resurssit ja otetaan huomioon, että meidän täytyy tehdä työmme tehokkaasti. Kiitokset, herra Stahl. Seuraavaksi puheenvuoron saa talous- ja sosiaalikomitean edustaja herra Westlake. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. tilintarkastustuomioistuimen huomioista julkisista hankinnoista. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on ottanut nämä huomiot erittäin tarkasti huomioon. Ja komitea on pyrkinyt keräämään yhteen resursseja, joita tähän käytetään, jotta varmasti noudatettaisiin tilintarkastustuomioistuimen suosituksia. Pienillä toimielimillä on kuitenkin tässä ongelmia, sillä henkilöstöä on vain rajallinen määrä. Ja tässä kontekstissa minua kiinnosti kirje, jonka sain neuvoston pääsihteeriltä. Hän ehdotti siinä, että ehkä toimielimet voisivat tehdä yhteistyötä monella eri alueella ja esimerkiksi juuri julkisissa hankinnoissa ja odotan kyllä innolla, että pääsemme tästä yhdessä muiden pääsihteerien kanssa keskustelemaan. Sitten vuoden 2009 vastuuvapausmenettelystä ja sen suosituksista puhemies Busek sai tästä asiasta kirjeen meiltä, jossa vastattiin näihin suosituksiin. En, en sitä tässä nyt käy sen tarkemmin läpi, varmasti olette kaikki tutustuneet siihen. Tilintarkastustuomioistuimen huomioissa otettiin esiin asia, jonka tohtori Galea mainitsi, Olen iloinen voidessani kertoa tälle valiokunnalle, että 6. joulukuuta viime vuonna talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtajisto päätti yksimielisesti luopua tästä flat rate-korvausmallista ja siirtyä siihen malliin, jota tilintarkastustuomioistuin ehdotti ja joka muistuttaa Euroopan parlamentin omaa korvausmallia – Siinä matkakulut esimerkiksi korvataan todellisten kulujen perusteella ja esimerkiksi päivärahat linjattiin uudestaan ja myös matkakorvaukset kokonaisuudessaan muistuttavat parlamentin vastaavia. Olemme saaneet tässä asiassa hyviä neuvoja tämän valiokunnan kyseisen asian esittelijältä ja niistä kiittäisin näistä, siis näistä päivittäisistä korvauksista toteaisin sen, että me tarvitsemme ministerineuvoston päätöksen, jotta päästään muuttamaan näitä päivittäisiä korvauksia jäsenillemme. Siihen on tähän mennessä ollut 34 euron lisä, jos jäsen joutuu jäämään yöksi. Ja varmasti on nyt korkea aika, että näitä korvauksia muutetaan, jotta ne muistuttavat enemmän niitä, joita alueiden komitea maksaa omille jäsenilleen. Tässä asiassa puheenjohtaja toivoisimme, että Euroopan parlamentti tukee meitä tämän vastuuvapausmenettelyn kuluessa, jotta voisimme vakuuttaa neuvostolle, että näitä päivärahoja kannattaa muuttaa. Muiden suositusten suhteen komitea on edistynyt varsin ripeästi niiden toteuttamisessa. Kiitos puheenjohtaja. Yeah, thank you very much. Der nächste eh, wird dann äh, für No niin, kiitoksia teille. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra Haaden, joka puhuu ö, oikeusasiamiehen toimiston edustajan. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin tilintarkastustuomioistuin ja ö, tietosuojavaltuutettu myös oikeusasiamies hoitaa ikään kuin muiden tahojen toimien valvontaa ja pyrkii rohkaisemaan parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa. Otamme siis talousarvonnan valvontatahojen työn erittäin vakavasti ja pyrimme todella eh, niin, että meillä olisi, siihen, että meillä olisi puhtaat jauhot pussissamme niin kuin eh, rohkaisemme muitakin toimimaan. Eli luonnollisesti, eh, jos parannettavaa on, niin pyrimme parannukset toteuttamaan. Olen hyvin iloinen siitä, että mitään erityishuomioita tilintarkastustuomioistuimelta ei tänä vuonna tullut meidän toimintaamme liittyen. Eli mitään korjauksia meiltä ei suoranaisesti pyydetty, mutta luonnollisesti katsomme, mitä muille toimielimille todetaan, erityisesti pienille toimielimille, jotta voisimme ehkä nähdä, voimmeko itse näitä parannuksia myös toteuttaa. Siksi puheenjohtaja haluaisin nyt ehkä kiinnittää valiokunnan huomion kahteen asiaan, joita tällä hetkellä tarkastelemme. Ensinnäkin sisäinen organisaatio palvelussamme. Pyrimme tehostamaan toimintaamme, erityisesti inhimillisten voimavarojen käyttöä. Toiseksi olemme tehneet aloitteen siitä, että vuosittainen hallintokaaviomme sekä vuosikertomuksemme olisivat internetissä kaikkien luettavissa ja näin voisimme todella lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, mitä toimintaamme tulee. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitos teille, herra Harden. Ja nyt puheenvuoron saa herra Doksi tietosuojavaltuutetun toimistosta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tietosuojavaltuutettu on pienin ja nuorin EUn toimielimistä. Tämä on riippumaton toimija ja Tarkoituksena on varmistaa, että perusoikeudet henkilötietojen suojaan, niitä kunnioitetaan EUn toimielinten ja elinten toiminnassa, kun he prosessoivat dataa ja säätävät lakeja ja harkitsevat lainsäädäntöä. Olemme kasvustrategiaa toteuttamassa vuodelle 2007-2013. Ja tämä strategia on sopusoinnussa työmäärämme tosiasiallisen sen kasvun kanssa tänä aikana. Valiokunnan jäsenet ymmärtänevät, kun sanon, että työmme on itse asiassa merkittävästi kasvanut Lissabonin sopimuksen vaikutuksen vuoksi. Uusia toimialueita on tullut valvonnan alle teknologinen kehitys, kuten digitaalinen toimintaohjelma, se, että ollaan tietoisempia tietosuojasta ja se, että tietosuojavaltuutettu painottaa enemmän sitä, että varmistetaan se, että toimielimet noudattavat tietosuojamääräyksiä ja myöskin virastot. Parlamentin tuosta olemme kiitollisia ja sen avulla olemme lisänneet henkilöstökaaviotamme 39-45 eh, henkilö, eh, eh, työntekijään. Ja painottaisin tälle talolle, että henkilökunnan kasvun määrä on saavutettu samaan aikaan, kun budjettia on vähennetty – koska olemme tietoisia siitä, että täytyy olla säästäväisiä. 7,9 miljoonaa euroa vuonna 2010 oli budjetti ja nyt se on 7,6 miljoonaa euroa vuonna 2012. Olemme aloittaneet sisäisen, sisäisten äh, parannusten prosessin. Se alkoi 2009. Oli sisäinen rakennemuutos äh, instituutiossa 2010 ja haluaisin sanoa, että että työmme hedelmät voidaan nähdä siinä, miten budjetin toteuttaminen koko ajan parantunut. 2009 73 prosenttia, 2011 oli 85 prosenttia toteuttamisaste ja pyrkimyksemme on parantaa tätä edelleen. Nyt olemme sitten lähteneet prosessiin, joka koskee tämän ensi vuoden strategista uudelleenarviointia oli sisäinen konsultointi ja itsearviointi viime vuonna, ja olemme juuri aloittamassa ulkoisen konsultoinnin sidosryhmille tänä vuonna, ja pyrkimyksemme on parantaa tietosuojan vaikuttavuutta eu tasolla ja parantaa meidän toimintamme tehokkuutta. Seuraava askel, jota suunnittelemme osana tätä uudelleenarviointia, on avain suoritusindikaattoreiden luominen. Tämä oli tohtori Galean suositus tilintarkastustuomioistuimesta ja että kehitetään useita sisäisiä liiketoimintaindikaattoreita niin, että voimme mitata, miten suorituksemme on parantunut. Ja ensimmäistä kertaa kehittämässä vuosittaisia ja keskipitkän aikavälin strategisia suunnitelmia. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa meillä on vuosittainen hallintointisuunnitelma ja väliarviointi strategiselle suunnitelmalle. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Doxy. Kiitokset, herra Doxy. Näin olemme nyt kuulleet eri toimielinten edustajien puheenvuorot. Tässä erityisesti yhden kysymyksen nostaisin esiin, jonka kuulimme herra Westlaakelta ja olisi kiinnostavaa Tietääkö joku tässä salissa, miten 34 euroa riittää tässä kaupungissa yöpymiseen? No, tämä nyt ehkä pikemminkin ironinen kysymys, mutta nostin sen tässä nyt kuitenkin esiin. Nyt puheenvuoron saa esittelijämme Rova Ajala Sender. Olkaa hyvä. Sí, muchísimas gracias, eh, Suuret kiitokset eh, puheenjohtaja Toira Voisin tässä nyt tehdä niin kuin te suosittelitte ja pyrkiä esittämään joitain kysymyksiä eri toimielinten edustajille liittyen nyt niihin tietoihin, joita heiltä olemme saaneet. Mitä tulee yhteisöjen tuomioistuimeen, niin kuin täällä oikein hyvin todettiin, yksi huolenaihe on se, että juttujen määrä on lisääntynyt huomattavasti, koska kansalaisten mahdollisuudet vedota yhteisöjen tuomioistuimeen ovat lisääntyneet. Tämä on tietenkin myönteistä, erittäin myönteistä, mutta toisaalta eh, hieman huolestuttavaa, vaikka toki tunnustammekin sen, että tuomioistuin on hyvin onnistunut eh, jopa vähentämään määräaikoja ja kunnioittamaan niitä. Tästä on kyllä annettava tunnustusta. Halusin kysyä tuomioistuimen edustajalta, millä tavoin käytätte järjestelmää, jota kutsutte e-kuria järjestelmäksi, eli tätä sähköistä järjestelmää, mm, mitä tulee esimerkiksi uusien juttujen vastaanottamiseen. Eli tässä sähköinen toiminta on tietenkin lisääntynyt ja miten voitte yhä paremmin näitä eri tapauksia hallinnoida. Me toki tunnustamme sen, että tuomioistuimen työ on äärimmäisen tärkeää myös meille, mutta me olemme hyvin vaativia ja vaadimme, vaadimme yhä enemmän, vaadimme yhä parempaa hallintoa ja vaadimme yhä enemmän tehokkuutta, mutta tunnustamme kyllä, että ponnistuksenne ovat olleet erittäin huomattavia. Ja tällä edustaja, tuomioistuimen edustaja totesi, että tämä peer review on jo käynnistetty ja kysyisinkin teiltä nyt hiukan tarkempia tietoja määräajoista. Ja mitä tulee sitten taloudellisiin etuihin, mitä tulee tilintarkastustuomioistuimeen esimerkiksi, ähm, heidän äh, lausuntonsa heidän taloudellisista kytköksistään ja sitoutumuksistaan ovat edelleen salassa pidettäviä. Onko tämä mielestäni aivan oikein? Sitten haluan kiittää hyvin paljon saamistamme tiedoista. Täällä todettiin, että mitä tulee Westlakein TSKn edustajan puheenvuoroon, niin tässähän hallintoyhteistyösopimus joka on erittäin hyvä esimerkki tällaisesta hallinnon yhteistyöstä, niin miten tämä on edennyt? Voisitteko kertoa meille tästä esimerkistä hieman enemmän? Sitten tosiaan talous- ja sosiaalikomitea komitealle annamme tunnustusta siitä, että he ovat vastanneet Euroopan parlamentin ähm, historialliseen pyyntöön äh, juuri mitä tulee äh, näihin äh, päivärahoihin, matkakorvauksiin. Toivoja totesi, että 34 euroa ei yöpymiseen riitä, mutta ehkä pää, pääsihteeri voisi meille kuitenkin kertoa, että eihän kyse ole tästä, tämä ei ole yksin omainen päiväraha tai korvaus, vaan tässä on myös muita korvauksia, eli mm, korvausta saa myös valmistautumisesta kokoukseen ja tähän työhön ja niin edelleen. Eli kun katsotaan artikloja 11 ja 12, niin tässähän on näitä eri korvauksia. Ja mitä tulee sitten matkakorvauksiin, Euroopan parlamentti on vaatinut avoimuutta, ja meitä kiinnostaisi nyt kuulla, mitä pääsihteeri ymmärtää tai miten hän katsoo sitä, että miten todistetaan se, että joku on osallistunut kokoukseen esimerkiksi, jotta saa oikeutuksen näihin korvauksiin. Tässä on hiukan tavallaan kummallisuuksia. Yhtäältä puhutaan esimerkiksi sitä, että saa korvauksen, jotta voi osallistua videokonferenssiin. Onko tämä ehkä sitä, että joku siirtyy omasta kotikylästään suurempaan kaupunkiin, jossa on mahdollisuus videokonferenssin järjestämiseen, vai miten ihmeessä maksetaan siitä, että, matkakorvausta siitä, että osallistuu videokonferenssiin? Tähän haluaisin kyllä ehkä hieman lisäselvitystä vielä. Vielä talous- ja sosiaalikomitealta kysyisin, että tämä Olafin tutkimus, joka on ollut käynnissä ja jota on tässä täydennetty vielä kahdella oikeusasiamiehen huomiolla tai kommentilla. Ja nythän ähm, haluaisin kysyä, että miss, missä tässä tapauksessa nyt mennään. Sehän on meitä huolestuttanut hyvin erityisellä tavalla ja haluaisimme nyt ehkä vähän päivitettyä tietoa, että olisimme ajan tasalla – tämän Olafin tutkimuksen suhteen. Tässähän on tiettyjä ongelmia ollut. Mitä tulee sitten hallintoonne? Voisitteko kertoa meille, miten ö, oman, ö, oman pääsihteerinne valintaanhan liittyi tiettyjä ongelmia ja sitten oli näitä sisäisiä ylennyksiä, joita talous- ja sosiaalikomitea on toteuttanut ja jotka meidän mielestämme eivät toteuttaneet määräyksiä että miten, miten nämä sisäiset ylennykset oikein toteutettiin. Sitten kysyisin äh, oikeusasia miehen edustajilta. Te olette äh, parantaneet hallintoanne, olette äh, tässä yhä parempia myös inhimillisten voimavarojen käytössä. Ja myös teidän juttumääränne on lisääntynyt. Olette kuitenkin onnistuneet määräaikoja, käsittelyaikoja lyhentämään. Ja ylipäätään tämä hallinnon tehostaminen, äh, uusien teknologien käyttö erityisesti varmasti on hyödyksi, jotta näitä vastausaikoja, käsittelyaikoja saadaan lyhennettyä. Euroopan parlamenttihan teki oman mietintönsä, mitä tulee oikeusasiamiehen toimintaan. Sitten vielä viimeisenä vain ei vähäisempänä tietosuojavaltuutettu. Mukava tavata nyt teitäkin täällä. Te olette todella rationalisoineet toimintaanne ja ponnistelleet kovasti. Tästä teitä onnittelemme. Kuitenkin haluaisimme vielä kysyä, miten näitä tapahtuneita virheitä on korjattu, koska vaikuttaa siltä, että eri tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa tiettyihin virheisiin on viitattu jo vuodesta 2009 alkaen. Näitä virheitähän tosiaan löytyi ja käsittääksemme kuitenkin korjauksia on tehty. Ehkä te voisitte tästä kertoa meille hieman lisää. Ja sitten tämä sähköisen järjestelmän käyttöönotto. Kysehän on erittäin arkaluontoisista tiedoista ja me haluamme varmistaa sen, että näitä tietoja todella käsitellään luottamuksellisina ja mahdollisimman varovasti myös sähköisessä muodossa. Tässä kun ajatellaan vuotta 2011, niin tehokkuusindikaattorit suunnitelmissa ovat luonnollisesti hyvin kiinnostavia ja olisikin mukava kuulla, tuleeko vuosikertomukseen tietoa siitä, millä tavoin toteutetaan seurantaa mitä tulee Euroopan parlamentin suosituksiin vastuuvapausmenettelyn puitteissa. Niin puheenjohtaja, tässä oikeastaan niitä kysymyksiä, joita minä halusin esittää. Ja tietenkin varmasti tovereilla täällä on vielä lisää kysymyksiä. Kiitos paljon. Ja vielen. No kiitos teille. Arvoisa esittelijä, Kuka EPPstä haluaa käyttää puheenvuoron? Ja, tämän Frau Ivanova. No sitten Rova Ivanova, olkaapa hyvä. Thank you, Chair. I would like to thank... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia toimielinten edustajia puheenvuoroista. Meidän 2009 va- alueiden komitean vastuuvapauspäätöslauselmassa vaadimme kaikkien kulualueiden yksilöimistä, että voidaan mahdollisia säästökohteita saada esille. Kysymyksen liittyy siihen, voitteko kertoa, että tehtiinkö tämä arviointi eli toimielimessämme, ja jos, jos kyllä, niin mihin toimiin ryhdyttiin siihen liittyen? Koska niukkuuden niin aikana on tärkeää, että kaikki toimielimet, kaikkien toimielinten pitäisi optimoida kulunsa ja rahan käyttönsä. Sitten tietosuojavaltuutetusta esittelijä Rova Ajala kysyi, että mikä on tilintarkastustuomioistuimen suositusten seuranta yleisellä tasolla, mutta minä kysyisin tästä jälkikäteistarkastusmekanismista, joka oli erityinen vaatimus tilintarkastustuomioistuimelta, jota ei toteutettu viime vuoden tilintarkastustuomioistuimen suosituksissa. Ja kysymykseni on, että onko tehty mitään, mikä tässä on edistys, koska jälkikäteisvalvonta on kriittisessä, kriittisellä siellä, kun nykyisiä valvontajärjestelmiä parannetaan. Ja, Dank, Frau Ivanova. Kiitokset, Rova Ivanova. Seuraavaksi herra Won. Yeah, äh, uh, thank you, Chair. My, my question is, uh... Kiitos. Minä esittäisin kysymykseni herra Westlakeille talous- ja sosiaalikomiteasta, kun hän puhui näistä 34 eurosta ja että saako sillä yöp- yöpymispaikan itselleen hankittua. Ensimmäinen kysymys liittyy vuoden 2009 vastuuvapausmenettelyyn ja siihen liittyneisiin kysymyksiin. Pyytäisin herra Westlakea puhumaan niistä muutoksista, joita on tehty tämän menettelyn perusteella, voisiko hän antaa yhden esimerkin esimerkiksi näistä matkakorvauksista ja tai hän antoi jo esimerkin matkakorvauksista, mutta onko muita esimerkkejä, joissa muutoksia on tapahtunut? Sitten vuoden 2010 talousarvio. Tässä kysymys kuuluu niin, että onko tuomioistuin ottanut esiin joitakin ongelmia talous- ja sosiaalikomitean toiminnassa vai tuntuuko, että tällä hetkellä taloushallinto on hyvässä kunnossa, minkälaisia varmistusmenetelmiä on olemassa, että kaikki kulut dokumentoidaan kunnolla. Thank you, Mr. Vaughan. Kiitokset, herra Vaughan. Ja sitten seuraavaksi herra Epping. Thank you, uh, Mr. President. In, uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niukkuuden aikoina, kun neuvostokomissio ja parlamentti pyrkivät leikkaamaan kuluja, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean budjetit edelleen kasvavat 50 prosenttia viimeisen kahdeksan vuoden aikana, joten rajoit, rajoitetut määrärahat, joita herrat käyttivät, on aikamoinen on vähättelyä. Nämä komiteat, niiden budjetti on kasvanut puolitoista prosenttia ja yli kaksi prosenttia 130 miljoonaa sosiaali- ja talouskomitea ja 86 miljoonaa alueiden komitealle. On tietysti yksi tärkeä asia. On 2011 toukokuun päätöslauselma, jossa Euroopan parlamentti vaati talous- ja sosiaalikomitea toteuttamaan kulurakenteen eh, uudelleenarvioidin kaikilla rahankäytön alueilla, jotta saadaan vastinetta rahalle, kuten on aiemmin mainittu. Minun vaikutelmani on, herra puheenjohtaja, talous- ja sosiaalikomitea eh, ei ole tässä vastannut huutoon, ja sen vuoksi annan tämän eh, selvityksen, joka minulla tässä on, niin käytettäväksi. Ensimmäinen kohta, jonka tilintarkastumisto mainitsee, on korvausjärjestelmä, kulukorvausjärjestelmä. Järjestelmä, jonka puitteissa jäsenet saavat kertasummia äh, sen mukaan, miten ovat osallistuneet kokouksiin, ilman että täytyy todistaa näitä kuluja. Muissa toimielimissä nämä on, tämä on korvattu kuittijärjestelmällä. Olen hämmästynyt siitä, että taloudellisuuskomitea jatkaa tätä järjestelmää 2015 vuoteen asti. Miksei hylätä sitä nyt heti? Se olisi siis ensimmäinen kysymykseni. Historiallisesti tiedetään, että tämä kertasummajärjestelmä on ollut lähde väärinkäytölle. Itse asiassa tiedämme, edellisen EC jäsenen Giacomo Goldin tapauksesta 2008. Hillary Galdo hän sai vankilatuomion siitä, että hän vaati kulukorvauksia Italian työntekijäjärjestöltä, jota hän edusti sekä taloussosiaalikymmöstä. Hän ei ole maksanut näitä sakkoja edelleenkään. Me puhumme rahan käytöstä, silloin täytyy puhua myös tuotoksista. Molemmat komiteat sanovat olevansa tärkeässä asemassa osallistuvassa demokratiassa. Kuitenkaan ei ole paljon siitä todistetta, siitä huolimatta, että talouskomitea on kolminkertaistanut budjettinsa tiedotukselle kahdeksan, viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Alueiden komitea melkein on kaksinkertaistanut sen budjetin talouskomitea on 0,37 prosenttia kaikista vierailijoista nettisivuilla. Alueiden komitealla tämä prosentti on 0,37 prosenttia. Nämä ovat erityisen heikkoja käyttämään sosiaalisia, sosiaalista mediaa, joka on maailman muutoksen lähde nykyaikana. Se on jopa vallankumousten lähde, kuten tiedämme. Mutta niillä on vähemmän Facebook-pykkäyksiä kuin henkilökuntaa molemmilla komiteoilla. Joten itse asiassa Louden komitean täytyy vielä löytää käyttöönsä Twitter. Eli sitä ei alueiden komitealle vielä ole olemassakaan. Puheenjohtaja, minun pointtini on se, että meidän 2011 toukokuun päätöslauselma vastuuvapaudesta vuodelle 2009 selvityksen johtopäätökset osoittavat, että kumpikaan komitea ei ole pitänyt lupauksistaan kiinni ja yrittävät välttää kulujen leikkaamista. En usko, että meidän pitäisi käydä keskustelua siitä, miten komiteat ovat hyödyllisiä. Sitä keskustelua pitäisi käydä täällä. 2003 entinen kollegamme herra Stolling Schmidt antoi panoksensa perussopimukseen sanomalla, että talous- ja sosiaalikomitea siteeraan on liian kallis, se ei keskity toimiinsa ja se on tehoton. Nyt herra Pelatonin Schmidt on, anteeksi, rouva Schmidt on pääministeri Tanskassa ja Euroopan unionin kiertävä puheenjohtaja. Ainoa asia, minkä tässä haluan sanoa, on se, että meidän täytyy kieltää vastuuvapaus molemmilta komiteoilta, talous- ja sosiaalikomitealta ja alueiden komitealta, niin kauan kuin vakaviin niin kuin kauan kuin vakavaa kululeikkaussuunnitelmaa ei ole esitetty. Ja heidän täytyy olla sopimuksessa komission neuvoston ja sopuson komission, parlamentin ja neuvoston vaatimusten kanssa. Ja tämä selvitys, annan tämän kaikkien tämän valiokunnan jäsenten käyttöön. Kiitoksia. Niin, niin kuin hyvin tiedätte, tämä kokous lähetetään suorana lähetyksenä. Are... Niin ehkäpä olisi kiinnostavaa nyt kuulla toimielinten edustajilta, twiittaavatko he vaiko eivätkö. Ja voidaanko tätä esimerkiksi yhteisöjen tuomioistuimessa oikein hyväksyä, että sieltä twiittailtaisiin. Mutta kiitos näistä kysymyksistänne. Haluaako joku muu esittää kysymyksiä vai voimmeko nyt kuulla vastaukset. Rouva Gressle vielä. No, minä olen joskus yrittänyt ottaa selvää siitä, että kuinka monelle ihmisille Euroopan unioni maksaa palkkaa. Mitään asiakirjaa ei ole. Tällainen tieto täytyy kerätä eri lähteistä – Meillä on virkamiehet, sitten on äh, määräaikaiset virkamiehet, sitten on äh, sopimuksella olevat virkamiehet. Ja minä haluaisin tai yritin saada viime vuoden loppuun mennessä äh, kaikkien palkkalistoilla olevien ihmisten määrän eri virkamiesluokista. Kyllä kai nyt tällainen asiakirja on helppo hankkia ilman, että minun täytyy tuntikausia näitä tietoja kaivella eri lähteistä. Mielestäni tämä on ihan uskomatonta. Minä en edes pysty saamaan mitenkään helposti selville, kuinka monelle ihmiselle Euroopan unioni maksaa palkkaa. Sain selville, että suunnilleen 55 000, mutta halusin hiukan tarkemman tiedon, tai paljonkin tarkemman, ja siksi haluaisin pyytää paikalla olevalta herrasväeltä, että voisivatko he mahdollisesti toimittaa meille tietoa tai ainakin tietoa siitä, että mistä nämä tiedot löytyvät, jos niitä joskus tarvitsee? Kiitos. Tärkeä kysymys. Nähtävästi mitään konsolidoitua tietopankkia tästä asiasta ei ole olemassa. Onko valiokunnalta muita kysymyksiä? Ei, joten ehkäpä voisimme nyt pyytää vastauksia samassa järjestyksessä kuin äskenkin. Eli ensin Galot yhteisön tuomioistuimesta. Olkaapa hyvä. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle kysymyksestä liittyen e-kuria järjestelmäämme. Se on siis kysymys, joita osapuolet voivat käyttää toimittaakseen istunto- tai äh, näitä asiakirjoja tuomioistuimelle ja samoin tuomioistuin voi tätä kautta välittää asiakirjoja äh, osapuolille. Twitteriä me emme kyllä käytä mutta tämä e-kuria on tosiaan tietojärjestelmä, joka on ollut kehitteillä tuomioistuimessa jo varsin pitkän ajan yhteistyössä komission tietojen käsittelyosaston kanssa. Tämä on ollut erinomaista yhteistyötä ja ensimmäinen 11.2011 saimme kurjan käyttöön ja se on ollut suuri menestys. Eli tuomioistuimen juttujen käsittelyssä se on helpottanut helpottanut hallintotaakkaa kyllä huomattavasti, koska nyt ei tarvitse lähettää paperiasiakirjoista lukuisia kopioita ja niiden oikeaksi todistettuja kopioita eri osapuolille, vaan nyt tämä tapahtuu sähköisesti. Eli tämä on tärkeää myös toimielimemme sisäisen työn osalta, että olemme nyt tietoteknologiaa saaneet käyttöön. ei tämä suinkaan tee tapauksistamme tai jutuistamme sen yksinkertaisempia, että nämä asiat, asiakirjat lähetetään sähköisesti, mutta se nopeuttaa käsittelyä huomattavasti. Eli tämä on hyvä esimerkki uudenaikaistamisesta, kunnon modernisoinnista toimielimessämme. Ja täytyy samalla muistaa myös budjettisäästöt, joita tästä saadaan aikaa. Eli ehkäpä tässä kun puhuttiin säästämisestä ja huolenaiheista, yhteisön tuomioistuimen kohdalla. Me katsomme joka ikistä budjettikohtaa ja katsomme, että minkä näköisiä säästöjä voitaisiin saada aikaan ilman, että tuomioistuimen toiminta tästä millään tavalla kärsii ja toimintamme laatu. Eli tällä hetkellä olemme pohtimassa ylipäätään paperiasiakirjoista luopumista. Meillä on tiettyjä julkaisuja, joita olemme jo hyvin monien vuosien ajan julkaisseet tosiaan paperilla, mutta näiden julkaiseminen vain sähköisesti kyllä aiheuttaisi hyvin paljon säästöä ja tätä kansalaisetkin meiltä haluavat. Eli tällä hetkellä tietoteknologian käyttöönotto entistä paremmalla tavalla vähentää kustannuksiamme ja tehostaa tuomioistuimemme toimintaa. Kiitos. Ja, No niin, kiitoksia herra Kalot. Ja seuraavaksi eh, tilintarkastustuomioistuin Ruis Garcia, olkaa hyvä. No kiitoksia. Mitä tulee tähän ensimmäiseen kysymykseen, tähän peer review-kysymykseen, niin voisin todeta, että tilintarkastustuomioistuin on eh, aloittanut valmistelutyöt ja me tällä hetkellä olemme eh, valmistelemassa, valmistelemassa tai siis katsomassa, että mitkä tilintarkastustuomioistuimet voisivat tähän osallistua. Tämä raportti valmistuu tapahtuu kuluvan vuoden aikana. Mitä tulee näihin taloudellisiin kytköksiin? Me olemme juuri käymässä läpi käytännössääntöjämme, ihan niin kuin muutkin toimielimet ovat tehneet. Ja ihan tulevina lähiviikkoina voin itse asiassa vastata teille myönteisesti tähän kysymykseen, jonka esititte. Sitten rouva Greslen kysymys. Voin todeta, että tilintarkastustuomioistuimen kohdalla tammikuussa, tammikuun lopussa 2012 meillä on 800 87 virkamiestä, 56 määräaikaista virkamiestä, 11 kansallista asiantuntijaa ja 17 harjoittelijaa, eli 973 henkilöä kaiken kaikkiaan. Tämä oli siis tieto, jonka voin myös rouva esittelijälle toimittaa teille vielä kirjallisesti. Kiitos. Ja, dank. Äh. Kiitokset Ruis Garcia. Ehkäpä voimme todella kerätä nämä tiedot ja sitten katsomme ne kerralla läpi. Ja seuraavaksi herra Stahl, olkaapa hyvä. Niin, dank. Kiitoksia puheenjohtaja esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin kysymys esittelijältä yhteistyöstä talous- ja sosiaalikomitean kanssa. Nythän on niin, että alueiden komitealle suurin osa meidän työntekijöistämme tekevät työtä yhteisissä palveluissa, eli yksiköissä, jotka ovat yhteisiä TSK kanssa organisoitu jotta voidaan saada suorituksia, joihin liittyy suurta synergiaa. Rakennukset esimerkiksi ovat sellaiset, joita hallinnoidaan molemmille komiteoille yhteisesti. Se varmaan tuo säästöjä, mutta myös lisää koordinaatio-ongelmia on yhteistyösopimus, joka on mahdollistanut sen, että käsitellään näitä yhteistyökysymyksiä. Meillä on nyt mielestäni hyvä myöskin poliittinen valvonta hallintotoimille ja siinä mielessä mielestäni tämä yhteistyö kahden toimielimen välillä suurimmaksi osaksi hallintotoiminnassa on hyvä esimerkki säästömahdollisuuksista jota ehkä vielä laajemmalla yhteistyöllä toimielinten välillä voidaan vielä laajentaa. Koska tietyt yhteiset toiminnat ja toimet voidaan koordinoimalla saada halvemmiksi. Haluaisin ottaa esille vielä jäsentemme taloudellisen äh, selvitykset. Tähänhän parlamentti on ottanut kantaa taloudellisten sitoumusten selvitykset. Tässä jäsenemme tulevat parlamentin äh, toiveita vastaan ja tämä oli teema, jonka tämä valiokuntakin on ottanut vahvasti esille. Eli jäsenet tekevät selvityksen säännöllisesti taloudellisesta tilanteestaan ja alueiden komitean puheenjohtaja on myös päättänyt, että nämä selvitykset tulevat komitean nettisivuille. Eli nämä tiedot sitten tätä myötä, kuten parlamentti on toivonut, niin tulevat yleisesti saataville. Sitten säästö. Kysymys säästöstä ja todellakin nyt kun on vaikeat taloudelliset ajat, niin sehän on erityisen tärkeä teema. Jäsenemme jotka ovat esimerkiksi kaupunginjohtajia tai alueellisten organisaatioiden edustajia, niin heitähän koskevat säännökset, säästöt ihan välittömästi heitä itseäänkin. Ja tietysti on selvää, että kaikkiin toimiin täytyy ryhtyä, että säästöjä saadaan aikaan. Sen vuoksi haluaisin vielä kerran viitata siihen, että alueiden komitea on ryhtynyt ohjelmaan, jolla halutaan parantaa hallintoa ja saamaan aikaan parempaa tehokkuutta. Meillä on yli 40 toimenpidettä tässä ohjelmassa, joilla haluamme parantaa hallintoa. Ja näitä toimenpiteitä seurataan koko ajan. Ja olemme käyneet läpi myös kaikki budjettikohdat ja Olemme ryhtyneet säästöihin myös hallintoalalla. Se, missä on vaikea saada aikaan vähennyksiä, ovat poliittiset toimet, koska kuten jo sanoin, niin alueiden komitea Han Lissabonin sopimuksen myötä on saanut uusia mm, toimivaltuuksia, jotka täytyy myös toteuttaa. Haluaisin kuitenkin viitata myös siihen, että juuri kun otetaan huomioon säästöt, niin pystyimme rakennusten osa-alueella juuri tämän yhteistyön kanssa, TSKnkin kanssa, saamaan aikaan saavutettua sertifikaatin tässä rakennuspolitiikassa. Esimerkiksi 30 prosenttia on säästetty kaasukustannuksissa. Eli tällaiset jokapäiväiset kustannukset, niissä yritetään olla mahdollisimman tehokkaita. Sitten alueiden komitean vaikutuksesta ja herra Epping hän äh, aika kärjekkäästi otti tähän kantaa. Tässä haluaisin sanoa, että tämä on teema, josta myös omat jäsenemme keskustelevat. Meillä on työjärjestyksessämme velvoite äh, tehdä vaikutusten arviointi kerran vuodessa, joka käsittelee juuri niitä kysymyksiä, että onko tämä aika ollut sen arvoista, joka on käytetty tällä, tässä meidän eurooppalaisessa toimielimessämme. Tämä vaikutusten arviointi on nähnyt, että minkä tämä alueiden komitean poliittisen toiminnan vaikutus on ollut. Ja tämän annan kernaasti niiden jäsenen käyntiin, jotka siitä ovat kiinnostuneita. Se on myös internetissä saatavilla. Näette siis, että se kysymys, mikä vaikutus eurooppalaisella toimielimellä on niin se kuuluu tietysti tärkeimpiin kysymyksiin, joka poliitikkojen täytyy itselleen asettaa. Mutta tämä painopisteiden asettaminen, tässä haluaisin painottaa yhtä kohtaa. Tavoite alueiden komiteassa ei voi olla se, että voisi olla välittömässä kontaktissa kaikkiin kansalaisiin. Sen mielessä Twitter-kysymys on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Meidän tavoiteryhmämme ovat nämä 90 000 organisaatiota Ne ovat alueelliset aluehallintojen ministerit, kumppanimme, kaupunginjohtajat, ja näiden kanssa on ryhdytty lähe- läheiseen yhteistyöhön myös paikallisen aluehallinnon organisaatioiden kanssa, jossa on esimerkiksi sähköisiä uutiskirjeitä, jotka jaetaan näille organisaatioille, jossa on kymmeniä tuhansia sähköisiä mm, uutiskirjeitä, jotta tällä tavalla tavoitehakuisesti voidaan saada yhteys paikallisia alueelliseen tasoon ja niiden organisaatioihin kun olemme suhteellisen pieni toimielin ja meidän budjettimme on pienempi kuin suurten kaupunkien tiedotuspolitiitti usein, niin en usko, että voisimme ottaa tavoitteeksemme, että pystymme kommunikoimaan kaikkien kansalaisten kanssa. Nämä ovat nämä tavoiteryhmät, paikalliset ja alueelliset organisaatiot, kunnat, kaupungit, näihin keskitymme. Ja Gresslin kysymys tietysti kaikki tiedot, mitä tulee henkilökunta, henkilökunnan määrään, niin tästä voimme antaa kaikki tiedot teille. Kiitokset ähm, herra Stahl ja seuraavaksi herra Westlake äh, äh, TSKsta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Jatkaisin siitä, mitä Gerhard Stahl sanoi näistä yhteisistä palveluista puheenjohtaja otti tämän kysymyksen esiin. Minusta muiden toimielinten tulisi tietää enemmän siitä yhteistyötä, yhteistyöstä, jota meidän ja alueiden komitean välillä on. Se on nimittäin hyvä esimerkki tehokkaasta yhteistyöstä ja siitä, millaisia säästöjä sillä voidaan saavuttaa. Meidän yhteistyömme perustuu yhteistyösopimukseen. Se on seitsemänvuotinen sopimus. Viime vuonna tehtiin puolivälin tarkistus ja siinä saatiin myönteisiä tuloksia. Gerhard Stahl ja minä valvomme hyvin monimutkaista hallintojärjestelmää. Se toimii, koska me molemmat olemme todella halunneet varmistaa, että näin todella tapahtuu. Me haluamme, että eurooppalaiset veronmaksajat saavat vastinetta rahoilleen ja tarjoamme tästä mielellämme lisätietoa tällekin valiokunnalle. Yhteistyö on siis todella hyvin merkittävää. Esimerkiksi talous- ja sosiaalikomiteassa puolet minun henkilöstöresursseistani, henkilökunnastani työskentelee myös alueiden komitealle. Täällä oli useita kysymyksiä muun muassa esittelijältä näistä uusista taloudellisista säännöksistä. Ennen komitean itse liittymistäni niin en ollut tietoisia siitä, kuinka komitean jäsenet työskentelevät. On tärkeää korostaa sitä, että he eivät saa minkäänlaista palkkaa Euroopan unionin toimielimiltä. He saavat palkkaa omilta organisaatioiltaan, joita edustavat täällä. Eli silloin kun jäsen ei ole läsnä omassa organisaatiossaan, koska tekee tämän komitean töitä, silloin tietenkin hän on kuluerä sille alkuperäiselle organisaatiolleen. Monien jäsenien kohdalla organisaatiot ottavat tämän korvauksissa huomioon. Se on eräs elementti, jota monet eivät varmaankaan ymmärrä. Liioittelematta voidaan sanoa, että meidän jäsenemme tekevät ikään kuin vapaaehtoistyötä. No, toinen kysymys on sitten se aika, jonka jäsenemme omistavat tälle työlle – jotta maltalainen jäsen pääsee kokoukseen tänne Brysseliin, hän joutuu ottamaan pari, kolme vapaapäivää varsinaisista töistään tullakseen tänne. Videokokoukset voivat periaatteessa tulevaisuudessa ratkaista tämän ongelman, jos tekniikka vain saadaan kuntoon. Mutta jos jäsen osallistuu videokokoukseen, hän ei silloin tee työtä oman työnantajansa hyväksi. Ja Tästä voin tarjota kyllä täydelliset tiedot esittelijälle, muun muassa tällaisen päätösluonnoksen ja, ja lisätietoa kaikista asioista, joista sitä halutaan. Sitten täällä esittelijä kysyi Olafista ja myös oikeusasiamiehestä. Korostaisin, että komiteamme tekee aina täysin yhteistyötä kaikkien virastojen kanssa – Olafin kanssa, oikeusasiamiehen kanssa, tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja muiden kanssa. Rouva Ajala Sender otti esiin Olaf-kysymyksen. En varmasti paljasta mitään salaisuuksia sanomalla, että Olaf aloitti tutkimuksen 11. maaliskuuta viime vuonna ja me toimitimme heille asiaan kuuluvat paperit ja kokosimme tällaisen kurinpitopaneelin, jossa käsiteltiin 250 euron varastamista ja paneeli sitten lopulta sai selville, että mitään varkautta ei ollut tapahtunut. Tämä on minun tietämykseni tästä asiasta. Teemme totta kai yhteistyötä Olafin kanssa tässä ja muissa tapauksissa – No sitten oikeusasiamies. Teemme aina mielellämme yhteistyötä tämän viranomaisen kanssa ja toimitamme kaikki paperit, joita sieltä vain vaaditaan. Pyrimme aina hyvin hedelmällisiin ratkaisuihin näissä tapauksissa. Meillä on eräs tapaus, joka on venynyt pitkän aikaa olin yhteydessä oikeusasiamieheen tässä tapauksessa joulukuussa ja viime viikolla Strasbourgissa olin kertomassa lisätietoja. Tämä liittyy AIPN oikeuksiin ja henkilöiden ylennyksiin. Ja me olemme tarkastelemassa tätä järjestelmää. Toivottavasti ratkaisu tähän löydetään hyvin pian. Meillä on eräs tapaus, joka liittyy tuomioistuimen päätökseen ja näihin ilmoituksiin, joilla uusia työntekijöitä haetaan. Tämä liittyy juuri siihen työpaikkaan, jonka minä sitten sain. Me totesimme ennakkotapausten perusteilla, että jos tällainen ilmoitus otettiin pois, se ei, vedettiin takaisin, se ei tarkoittanut sitä, että tähän paikkaan oli jo, virkaan oli jo löydetty joku henkilö. Saattoi olla niin, että tämä alkuperäinen työntekijä pysyi entisessä virassaan. Saimme tähän hyvin paljon lainopillisia neuvoja muun muassa ulkoisilta neuvonantajilta ja oikeudelliselta yksiköltä kaikista kolmesta toimielimestä ja kaikki nämä lausunnot olivat samanlaisia. Jos perutaan tällainen ilmoitus, niin se ei tarkoita, että tämä rekrytointipäätös peruttaisiin. Tämän peruutuksen täytyy kuitenkin noudattaa tuomioistuimen tekemää päätöstä, jotta voidaan olla varma, että tämä tilanne on nyt aivan selvä. Komiteamme puheenjohtaja kirjoitti kirjeitä tästä muun muassa espanjalaisille, jotka olivat tämän tapauksen panneet vireille. Ja siinä kävi ilmi, että asia oli heidän puoleltaan loppuun käsitelty. Minä kutsun Rova Ajala Senderin komitean vieraaksi ja voin antaa nämä paperit katsottavaksi, jotta, jotta voitte nähdä itse, mitä tässä on tapahtunut. Se oli varsin mielenkiintoinen tapaus, sen voin myöntää, mutta mielellämme annamme tästä lisätietoja esittelijälle, jos hän niitä pyytää. No sitten herra Vonin kysymys. Se oli hyvä kysymys, se muistuttaa minua siitä, että unohdin mainita erään vaatimuksen, joka oli vuoden 2009 vastuuvapausmenettelyssä tehty. Se liittyy näihin taloudellisiin selvityksiin. Voin kertoa, että nyt komitea noudattaa tätä suositusta aivan täysin. Yleisesti ottaen voisin sanoa herra Vonille, että varajohtaja vastaa budjetti- ja talousasioista, herra Kretschek, ja hän on lähtenyt uudistamaan näitä rakenteita ja komitea on nyt niin lähellä täydellistä avoimuutta kuin se vain voi olla – se ei tarkoita sitä, että aiemmin olisimme toimineet jotenkin epäasiallisella tavalla, vaan tarkoittaa sitä, että aina voi tehdä asiat paremmin. Sitten edustaja Ivanovan kysymys kustannuksista. Komitean kulurakennetta on tutkittu hyvin huolellisesti uutta budjettia laadittaessa ja budjettiryhmän kolme alaryhmää tutkivat kaikkia komitean kuluja ja kustannuksia jo aiemmissa budjeteissa ja sama on nyt tehty vuoden 2013 budjettia varten. Me pyrimme jatkuvasti löytämään säästökohteita. Esimerkkinä voisin mainita, että äskettäin tohtori Galea tilintarkastustuomioistuimesta oli käymässä vieraana komiteassa ja saimme kuulla, että tilintarkastustuomioistuin on pystynyt säästämään kun on ottanut turvajärjestelyt itse hoitaakseen ja itse kävin Luxemburgissa tutustumassa tilanteeseen, katsomassa pystyisimmekö mekin säästämään rahaa vastaavalla tavalla. No, Gerhard Stahl, vastapuolen tuolta alueiden komiteasta pitäisi tietenkin ottaa mukaan tämän tyyppisiin päätöksiin, jos niitä tehdään, mutta koko ajan pyrimme siis parempaan. No sitten edustaja Eppingin kysymykset jos otetaan inflaatio huomioon, niin siinä mielessä budjettimme ei ole kasvanut, vaan pikemminkin pienentynyt. Se on tapahtunut jäsentemme vaatimuksesta. Kuten sanoin, jäsenemme työskentelevät pääasiassa omille organisaatioilleen ja he tietävät kyllä, minkälainen kriisi maailmassa on meneillään ja he tietävät, että myös tämän komitean budjetin on oltava järkevä ja sen täytyy heijastella niitä, sitä tilannetta, joka reaalimaailmassa on menossa. Sanoitte, että tässä komitea pyrkii jotenkin lentämään ikään kuin tutkan alapuolella, että, että tiettyjä asioita ei, ei huomattaisi. Näin ei, ei ole. Me olemme lisänneet tiedotusta sen vuoksi, että komitean asioista ihmiset olisivat paremmin selvillä. Tätä on pidetty erittäin tärkeänä ja se on meidän linjaustemme mukaista – toimintaa. Mainitsitte herra Regaldon viime viikolla Belgiassa valitustuomioistuin vapautti hänet kaikista syytteistä. Se on viimeisin tieto, joka minulla tästä asiasta on. Minä itse olen Facebookissa, pidän myös blogia ja tunnustan, että minulla on tässä muitakin hommia tehtävänä, niin, niin olen hiukan passiivinen Twitterissä, mutta annan mielestäni, mielelläni herra Eppingille Anna-Maria Dalmanin Facebook-osoitteen ja Twitter-tilin nimen, sillä hän on siellä hyvin aktiivinen. Sanoitte, tai muistutitte, mitä Helle Thorning Smith sanoi vuonna 2003 taloussosiaalikomitean hyödyllisyydestä. Minä haluaisin siterata Nikolai Vammenia. Hän on Tanskan eurooppa-asioiden ministeri. Hän tuli täysistuntoomme viime torstaina. Hän sanoi, että tällaisina talous- ja sosiaalikriisin aikana komitean rooli on entistäkin tärkeämpi. Kiitos puheenjohtaja. Uh, Kiitos paljon jos kysymyksiä on vielä jäljellä, niin ne täytyy varmaan sitten Twitterin kautta käsitellä. Kiitos. Sitten herra Haden, öö, oikeusasiamiehen toimistosta, olkaapa hyvä. Firstly... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensinnäkin vastauksena Roa Kreslen kysymykseen, mitä tulee tarkkoihin henkilöstömääriin. Meillä on tämä tieto. Meillä on se tältä päivältä hetkiotoksena ja myös liittyen esimerkiksi koko viime vuoteen. Lähetän heti tämän kokouksen päätteeksi Rouva Kreslelle tiedot kirjallisena. Mitä tulee kysymyksiin, joita meille esitti esittelijä Ajala Sender, niin hän keskittyi tärkeään kysymykseen siitä, miten kauan kanteiden käsittely meillä kestää ehkäpä tarkastelisin tätä asiaa kahdelta kannalta. Ensinnäkin meidän täytyy aina löytää tasapaino tutkimuksemme kattavuuden ja syvyyden osalta ja toisaalta sitten käytettävä aika. Ei se aina niin ole, että mitä nopeampi tutkimus on, niin sitä parempi. Joskus aikaa tarvitaan jutun tapauksen syvää luotamiseksi. Ja olemme luonnollisesti sitä mieltä, että monet kantelijat haluavat nopeampia päätöksiä, koska viivyttely ja viipeet eivät tällaisella alalla ole hyväksyttäviä. Ja me katsomme eri vaihtoehtoja. Meidän täytyy aina löytää oikea menettelytapa ja mahdollisimman nopea menettelytapa eri juttujen tutkimiseen. Toinen asia on sitten tietenkin tarpeeton viivästys, joka saattaa tapahtua toki oikeusasiamiehen toimistossa niin kuin muuallakin. Me olemme tästä asiasta tietoisia ja pyrimme välttämään tilanteita, joissa tapaukset vain joutuvat odottamaan, vaikka niitä voitaisiinkin käsitellä. Eli meillä on aika vähän mahdollista, mahdollisuuksia puuttua sellaisiin viipeisiin, jotka tapahtuvat toisten toimielinten äh, vastausten odottamisen suhteen, mutta itse voimme luonnollisesti näitä viipeitä pyrkiä välttämään. Yksi asia, jonka vuosittaiseen menettelymme olemme ottaneet, niin yksi avainindikaattoreista on juuri tämä määräaika, aikataulukysymys. Ja toinen asia on se, että kuinka paljon aikaa on voinut mennä, jotta juttu voidaan ottaa käsiteltäväksi. Onko tämä asia, eh, joka liittyy eh, oikeusasiamiehen toimivaltaan vai mahdollisesti sen ulkopuolelle. Eli meidän täytyy aika nopeasti päättää, otammeko tapauksen käsittelyyn vai ei. Samoin vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa olemme todenneet, että 90 prosentissa tapauksista me teemme yhden kuukauden ähm, määräajassa päätöksen siitä, otammeko tapauksen käsittelyn vai ei. Äh, tähän asti olemme päässeet 75 prosenttiin, mutta vuodeksi 2012 jälleen olemme asettaneet tavoitteeksemme 90 prosenttia. 90 prosenttia tapauksista niiden kohdalta tulee päättää käsittelyyn ottamisesta kuukauden sisällä. Ja kun ajatellaan esimerkiksi niitä kanteita, jotka ähm, eivät kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan, niin sen sijaan, että oikeusasiamies lähettäisi heille henkilökohtaisen kirjeen, jossa hän toteaa, kenen puoleen kääntyä, niin tämä kantelija saakin rekisteritoimistomme johtajalta kirjeen, jossa hänelle annetaan neuvoa siitä, kenen puolen kääntyä. Ja tämä menettely on huomattavasti nopeampi kuin se, että itse oikeusasiamies allekirjoittaisi jokaisen kirjeen. Joten toivon, että nyt tämä 90 prosenttia on ihan realistinen saavutettava taso. Mitä tulee vuoteen 2012, aiomme myös äh, tietotekniikkajärjestelmäämme päivittää ajan tasalle. Itse asiassa tällä viikolla ulkopuolinen konsultti tulee tarkastelemaan IT-järjestelmäämme ja tekee meille sitten suosituksia sen päivittämiseksi ja parantamiseksi. Ja lopuksi vielä voisin vastata Derkian Eppinkille Twitteristä. Totta se on. Jos ei ole olemassa sosiaalisessa mediassa, ei ole olemassa lainkaan. Luonnollisesti haluamme viestiä Euroopan kansalaisille niin tehokkaasti kuin mahdollista – Yksi suunnitelmistamme vuodelle 2012 on pyrkiä parantamaan näkyvyyttämme sosiaalisessa mediassa, Twitter mukaan lukien. Joten vuonna 2012 toivottavasti tämän vuoden aikana vielä oikeusasiamieskin lähtee twiittaamaan. Kiitokset herra Haden ja viimeisenä vain ei vähäisempänä tietosuojavaltuutettu kysymys on, ovatko tietomme turvassa Facebookissa ja muualla. No, siitä ei tule ehkä keskustella täällä, mutta mahdollisesti voitte lyhyesti vastata, koska nyt meillä alkaa olla jo hiukan kiire. Thank you, Mr. Chair. Yes, I will try to... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän lyhyesti. Tutkimme tiedotustrategiamme ja ehkäpä päädymme Twitteriin tänä vuonna – Facebook on edelleen vastahakoinen muuttamaan näitä yksityisasetuksiansa, joten sen verran kommentoin siitä. No, kysymykset 40 kategoriasta käsittyneitä lyhyesti. Ensimmäinen on DAS-lausuma 2009-2010 varainhoidosta. Olemme nimenneet tilintarkastusvastaavan ja sellaisen henkilön, joka tarkistaa jälkikäteen ranskaksi oli se päätös, en muista, että miten häntä kutsutaan ranskan kielellä. Mutta nyt on joku, joka on talousosastosta riippumaton budjettiekspertti ja toimii myös tietosuojatarkastajana, joka on nyt tätä tointa hoitaa 2010 vuodesta lähtien. Olemme perustaneet poikkeusrekisterin. Se on käytössä sekä 2010-2011 vuosille – ja sitten tilintarkastustuomioistuimen huomio perheavustuksista. Meillä on nyt järjestelmä, jossa nämä tarkistetaan kerran vuodessa käyttäen erityistä kaavaketta, jonka olemme luoneet tähän tarkoitukseen. KPI sitten, ne kehitämme niitä toisella vuolipuosiskolla – siis näitä suoritusindikaattoreita, kehitämme prioriteetit strategiat ensin ja sitten kun ne on, niin sitten hyväksymme suoritusindikaattorit Asioissa, jotka mielestämme ovat tärkeimmät mitattavaksi. Oli kysymys suositusten jatkotoimista. Meidän tarkoituksemme on raportoida suosituksista sekä tilintarkastuomioistuimelta ja Euroopan parlamentilta erityisessä kappaleessa vuosittaista toimintakertomusta vuodelle 2011. Otettiin esille kysymys sähköisistä järjestelmistämme ja myöskin sisäiset tarkastajamme ovat ottaneet tämän asian esille ja olemme täysin samaa mieltä, että tarvitsemme ja jonkin aikaa olemme jo tarvinneet tehokasta järjestelmää prosessoidaksemme arkaluontoisia tietojamme EDPS muuten eh, se on riippuvainen Euroopan parlamentista sähköisessä mm, infrastruktuurissaan ja oli epäilyksiä siitä, että voimmeko käyttää parlamentin puitesopimusta IT-palveluille näin laajoissa projekteissa. Nyt olemme allekirjoittaneet eh, uudistetun toimielinten välisen hallinnollisen yhteistyösopimuksen parlamentin kanssa ja komission kanssa muissa näkökohdissa. Ja siellä pöytäkirjassa tehdään selväksi se, että voimme käyttää puitesopimuksia IT-palveluille sellaisten palveluiden osalta, joita olemme liian pieni IT-organisoidaksemme. Tähän käytimme 2011 vuonna, eh, tai 2011 vuoden eh, käytimme markkinoiden arvioimiseen ja valitsimme software-toimittajan. Nyt kun tämä on tehty, niin olemme aloittaneet ja tapaus taloushallintajärjestelmää pitäisi nyt sitten, sen pitäisi olla testattuna ja valmiina toukokuussa tänä vuonna. Ennen kuin äh, lataamme tietojamme sinne, niin teemme sekä sisäisen että ulkoisen IT-tarkistuksen tästä toimittajasta sopimuspuolesta, jotta voimme äh, olla varmoja, että järjestelmä vastaa meidän erityisiä turvallisuustarpeitamme. No sitten mainittiin kilpailu tilintarkastustuomioistuimen puolelta. Se ei ollut suositus, se oli huomio. Puheenjohtaja, olemme lähettäneet teille ja esittelijälle täyden vastauksen tähän huomioon. Jos voisin vain sanoa lyhyesti, että hyväksymme täysin tämän huomion tilintarkastustuomioistuimelta, että sisäiset kilpailut eivät ole normi ja paras käytäntö on käyttää Epson palveluita kilpailut, jotka pidettiin, molemmat käyttivät kyllä EPSOa. Ja täydessä vastauksessa mä näette, että miksi nämä poikkeukselliset olosuhteet, jotka olivat vuonna 2009, joihin kuului se, että 50 prosenttia olisi mahdollisesti menetetty äh, määräaikaista henkilökuntaa. Tarkoitti, että jotta voitiin sisäinen vakaus varmistaa, niin hallintovasto päätti poikkeuksellisesti järjestää sisäisen kilpailun. Mutta se tieto teillä on, puheenjohtaja. Kiitos. Äh, kiitos herra Doksi ja kiitos äh, kaikille muille toimielinten edustajille. Tämä keskustelu on nyt äh, päättynyt. Puheenvuoron saa kuitenkin lopuksi vielä tilintarkastustuomioistuimen edustaja Louis Galea. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. May I first... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin aiempien puhujien tavoin haluaisin onnitella teitä valinnastanne tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Toivomme teille menestystä tässä uudessa työssä ja olen varma, että puheenjohtaja ja kollegani tilintarkastustuomioistuimessa saavat aikaan hyvin hedelmällistä yhteistyötä. Toivottavasti pääsemme pian tutustumaan paremmin ja jatkamaan tehokasta yhteistyötä. Haluaisin kiittää myös esittelijää, edustaja Ajala Senderiä. Ihailen hänen omistautumistaan ja, ja sitoutumistaan tilintarkastustuomioistuimen työn seuraamiseen. Hän haluaa varmistaa, että Euroopan toimielimet todella ovat tilivelvollisia kansalaisilleen. Haluaisin kiittää myös jäseniä, jotka jättivät sekä kirjallisia kysymyksiä että kysyivät tänään suullisia kysymyksiä tämän vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Lopuksi puheenjohtaja haluaisin korostaa, miten tehokasta ja hyvää yhteistyötä tilintarkastustuomioistuin on tehnyt kaikkien toimielinten pääsihteerien kanssa, myös heidän henkilökuntansa kanssa. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja vuosien saatossa moitteeton varainhoito on toimielimissä kehittynyt huimasti. Ja nyt myös meidän tekemämme suositukset otetaan todella hyvällä tavalla huomioon. Panimme merkille mielenkiinnon, joita, jota täällä osoitettiin lukuisia asioita kohtaan, myös niitä, joita me olemme jo ottaneet esiin. Ja täytyy sanoa, että jatkamme tätä työtä tulevaisuudessa näiden esille otettujen kohtien osalta ja, ja muidenkin kohtien osalta, jotta moitteeton varainhoito Euroopan unionin toimielimissä toteutuu. Kiitos. Thank you very much. Kiitokset teille, herra Kalea. Kiitämme teitä ja kollegoita tilintarkastustuomioistuimesta. Molemmat toimielimet kunnioittavat toistensa riippumattomuutta. Me tarvitsemme tilintarkastustuomioistuinta työssämme. Ja nyt tosiaan lopuksi puheenvuoron saa vielä esittelijämme Ajala Sender. Presidente, sí, yo simplemente eh, manifestar. Minä haluan myös puolestani kiittää näistä vastauksista. Ehkäpä tässä oli vielä joitain kysymyksiä, joita voimme selvittää kahdenvälisissä yhteyksissä. Haluan kiittää herra Galeaa kaikesta hänen tekemästään työstä ja ihailemme hänen työtään kovasti koko tilintarkastustuomioistuimen työtä. Haluamme kiittää kaikkia pääsihteereitä Galotesko Varruis, Garcia, Westlake, Stahl, Harden, Doxy. No niin, toivottavasti nyt ei ketään tai mitään toimielintä tässä unohdettu, mutta joka tapauksessa kiitokset kaikille ja kiitos kollegoille kiinnostuksesta tähän aiheeseen ja erittäin hyvistä kysymyksistä, jotka ovat tehneet tästä tekstistä huomattavasti paremman. Erityiskiitokset vielä koko sihteeristölle. Te olette jälleen kerran tehneet erinomaista työtä. Ilman teitä tästä meidän työstämme ei tulisi yhtään mitään. Samoin kiitän vielä Euroopan parlamentin oikeudellista yksikköä, joka vastasi tiettyihin kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos tästä keskustelusta. Se on nyt tosiaan päättynyt. Kiitän osallistumisestanne. Kiitos todella muiden toimielinten edustajille. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin esityslistan kohtaan yhdeksän. Tässä kyse on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta, onko maatalouden ympäristötuki hyvin suunniteltua ja hallinnoitua. Esittelijämme on Susanna Brosboata, ja tilintarkastustuomioistuimesta toivotan lämpimästi tervetulleeksi Olavi Alanissinän. Ja annan teille välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Herra Alanissilä, olkaa hyvä. Ehkäpä voisimme pyytää, että tämä levottomuus täällä salissa siirtyisi tuonne salin ulkopuolelle niin, että saisimme jatkettua esityslistamme käsittelyä. Täällä on nyt aikamoinen häly kyllä. Herra Alanissilä, olkaa hyvä. Yes, um, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulla on ilo esitellä teille tänään tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus maatalouden ympäristötuista. Alkuun annan teille hiukan taista, ta, taustatietoa maatalouden ympäristötuista ja selvennän tätä tarkastuksen laajuutta. Toisekseen kerron teille meidän tärkeimmistä havainnoistamme ja pääviesteistä ja lopuksi sitten käyn läpi näitä suosituksia. Maatalouden ympäristötuet ovat tärkeä osa EU-politiikkaa. Ne edustavat 2,5 miljardia euroa EU-budjetista vuosittain. Tällä summalla tuetaan lähes 600 000 maanviljelijää heille aiheutuneista lisäkustannuksista ja tulonmenetyksistä, jotka liittyvät ympäristöystävällisiin viljelymenetelmiin – on hyvin haastavaa toteuttaa tätä politiikkaa tehokkaasti. Tällä tarkoitan sitä, että ympäristötukijärjestelmä on vapaaehtoinen maanviljelijöille. Eli siksi tämä maksatusten taso, sen tulisi olla houkutteleva suhteessa niihin sitoumuksiin ja, ja vaatimuksiin, joita tässä on. Toisaalta maksatusten täytyy perustua ainoastaan näihin lisäkustannuksiin ja tulonmenetyksiin ja mahdollisiin transaktiokuluihin. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä politiikassa ei tulisi olla minkäänlaista taloudellista kannustinta maanviljelijöille osallistumiseen. Tämän tarkastuksen laajuudesta sanoisin sen, että tarkoituksena oli määrittää se, onko EUn maatalouden ympäristötukijärjestelmä hyvin suunniteltu ja hyvin hallinnoitu. Tarkemmin pyrimme vastaamaan kysymykseen, onko maatalouden ympäristötuet suunniteltu niin, että, niin, että ne tarjoavat kouriin tuntuvia ympäristöllisiä hyötyjä. Tarkastuksessa ei yritetty määrittää, minkälaisia vaikutuksia ympäristötuilla on. Ennen kuin esittelen näitä tärkeimpiä havaintoja, tekisin yleisluontoisemman huomion ja se kuuluu niin, että tässä asiassa on edistytty merkittävästi niiden 20 vuoden aikana siitä lähtien, kun tämä politiikka ensi kerran ja nämä tuet otettiin ensi kerran käyttöön. Nyt hyvin suuri määrä maanviljelijöitä käyttää kestäviä menetelmiä ja he eivät näin välttämättä olisi tehneet ilman tätä tukijärjestelmää. Tarkastuksessa löydettiin kuitenkin alueita, joissa kehitystä vielä tarvitaan. Kiinnittäisin huomiota näistä kolmeen erityisesti. Ensinnäkin tavoitteet ylipäänsä ovat liian epämääräisiä ja siksi ei ole mahdollista arvioida sitä, kuinka hyvin ne on saavutettu. Tämä tarkoittaa sitä, että näitä tukia ei ole suunniteltu ja valvottu niin, että saataisiin kouriin tuntuvaa ympäristöhyötyä. Toisekseen, vaikkakin maanviljelijöille tarjottavan tuen tiedottaminen on hyvin hoidettu. Tarkastuksessa todettiin, että on edelleen merkittäviä ongelmia tämän tarjotun tuen määrässä. Näissä laskelmissa on edelleen puutteita ja myöskään riittävää erottelua ei ole tehty alue, alueittain ja, ja vielä pienemmin paikallisalueittain. Kolmannekseen jäsenvaltioita vaaditaan tarjoamaan tukea tiettyihin tarpeisiin. Tarkastuksessa todettiin kuitenkin, että jäsenvaltiot eivät ole määritelleet tarpeeksi tarkasti, mitä nämä tarpeet ovat. Tarkastuksen perusteella tilintarkastustuomioistuin teki tiettyjä suosituksia maatalouden ympäristötukien kehittämiseksi. Otan esiin niistä muutamia. Komissio komission ja jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että meillä on tarkat tavoitteet maaseudun kehittämisohjelmissa ja että ympäristöasioihin kohdistuvat paineet linkittyvät selvästi tähän ympäristötukijärjestelmään. Jäsenvaltioiden tulisi lisäksi kerätä asianmukaista ja luotettavaa tietoa ja käyttää sitä valvontatarkoituksiin. Seuraavalla ohjelmakaudella komission tulisi miettiä sitä, pitäisikö kustannukset kohdentaa tarkemmin tiettyihin ympäristötarpeisiin. Olemme panneet merkille sen, että uudistettu maatalouslainsäädäntö osittain vastaa tähän tarpeeseen. Esimerkiksi ollaan luomassa uutta erillistä toimenpidettä luomuviljelylle. Tällä tavalla taataan suurempi avoimuus ja läpinäkyvyys. Ja tämä vastaa osittain meidän suositukseen, suositukseemme numero neljä, jossa sanottiin, että komission pitäisi harkita, kannattaisiko nämä ympäristötukijärjestelmän maksut jakaa yksinkertaisiin tällaisiin yleisiin ympäristötukitoimiin ja sitten vaativampiin toimiin. Luomuviljely olisi esimerkki erillisestä toimesta – Toisena esimerkkinä komissio on ottanut huomioon meidän suosituksemme kollektiivisista sopimuksista, ja tämä on tärkeää, kun pyritään todella saamaan aikaan näitä ympäristöhyötyjä. Kuitenkin yksi päähuomioistamme on se, että tarvitaan edelleen parempaa kohdistamista, erityisesti kun pannaan täytäntöön näitä uusia maaseudun kehittämisohjelmia. Herra puheenjohtaja, haluaisin kiittää teitä mielenkiinnosta ja haluaisin kiittää myös esittelijää rouva Prospo Hataa hänen yhteistyöstään ja hyvin rakentavista kommenteista ja suosituksista, joita hän esittää tässä valiokunnassa. Vastaan mielelläni kysymyksiin myöhemmin. Kiitos. Kiitokset herra Alanissilä. Nyt puheenvuoron saa esittelijämme Rova Bosohata. Pane předsedo, děkuji za slovo. Dovolte, abych jako zpravodajka našeho výboru vystoupila ke zvláštní zprávě. Haluaisin esitellä omat, oman kantani tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen numero 15. Maatalouden ympäristöjärjestelmien tukien tehokkuudesta. Pidän hyvänä mahdollisuutta keskustella näistä löydöksistä. Maatalouden ympäristötuki on hyvin tärkeä osa budjettia ja varat, jotka on korvamerkitty vuosille 2007-2013 on 23 miljardia euroa. 22 miljardia euroa. Siihen kuuluu myös maaseudun kehitysohjelmia. Komissio hallinnoi maksuja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Komissio hyväksyy toiminnalliset ohjelmat, joita jäsenvaltiot ehdottavat. Ja maksujen tarkoituksena on saada aikaan kannusteita viljelijöille, jotta he käyttävät ympäristöystävällisiä eh, maatalouskäytäntöjä. Ne ovat vapaaehtoisia viljelijöille, pakollisia jäsenvaltioille. Anteeksi, toisinpäin. Sopimus tehdään jäsenvaltion kanssa ja sitten jäsenvaltiot ovat vastuussa sitä, että maatalouskäytäntöjä toteutetaan. Komissiolla on valvonta siitä, että ovatko nämä hyvin suunniteltuja ja onko siitä käsinkosketelevia, käsinkosketelevia etuja ympäristölle. Sen jälkeen, kun tämä on otettu käyttöön, niin olennaista edistystä on saavutettu. Kuitenkin joitakin ongelmia on edelleen, jotka vähentävät tällaisten toimien vaikuttavuutta. Haluan kommentoida nyt näitä yksilöityjä puutteita. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan politiikka ei ole valvottu ja suunniteltu sellaisella tavalla, että saataisiin aikaan konkreettisia hyötyjä, koska niitä ei voida mitata, eikä niitä voida sen vuoksi valvoa hyvin. Ne täytyy myös perustella paremmin. Tämän politiikan toteuttaminen on siis vaikeaa seurata. Ja sen vuoksi, ja tässä olen samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, että jäsenvaltioilla jäsenvaltioiden pitäisi suunnitella parempi, niin pitäisi olla paremmin kohdennettuja näiden ohjelmien, ja komission pitäisi tutkia ne tarkemmin ennen kuin ne hyväksytään. Politiikassa pitäisi ottaa huomioon myös erityistarpeet ympäristön suojelussa. Ei voida hyväksyä sitä, että 39 prosentissa sopimuksista, jotka tarkastettiin, jotka ehdotuksessa ovat mukana. Neuvosto haluaa huomattavasti enemmän joustavuutta, haluaa voida jäsenvaltiotasolla tehdä valintoja. He katsovat, että näitä kolmea toimea ei tulisi nostaa muiden yläpuolelle. Ja todella siis eh, neuvosto on ollut varsin kriittinen, mutta jos jäsenvaltioille tätä vapautta annetaan, niin ovatko ne sitten sen arvoisia? Kiitän muuten esittelijää kovasti siitä, että hän on nostanut esiin tilintarkastustuomioistuimen vuosien 2000 ja 2005 kertomukset samasta aiheesta. Eikä tässä oikein muuta johtopäätöstä voi tehdä kuin sen, että ei jäsenvaltioita itse asiassa kovin paljoa kiinnosta ympäristötavoitteiden todellinen toteuttaminen, mutta jäsenvaltioita kiinnostaa huomattavasti 22 miljardin rahapotti, jonka ne mielellään haluavat äh, käyttöönsä. Yksi suurista ongelmista on juuri tämä. Ja kun 13. joulukuuta neuvoston päätelmiä katselee, siis viime vuodelta, niin neuvosto on tuolloin keskustellut juuri tästä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta. Ja jos lukee neuvoston tuolloiset eh, johtopäätökset, niin eh, se vaikuttaa vähän siltä kuin jalkapallomatsi olisi eh, hävitty 10-1 ja silti oltaisiin tyytyväisiä. Siis tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset ja suositukset ovat hyvin kovia ja Neuvosto toteaa juu, että on tehty erinomaista edistystä saatu aikaan ja samoin neuvosto sitten korostaa sitä, että todelliset vaikutukset tulevat äh, selväksi vasta vuosien mittaan. Eli neuvosto on täysin sokea, mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen varsin kielteisiin huomioihin. Onko täällä neuvoston edustajaa paikalla? Oletan, ettei, kun ei yleensä ole, mutta ehkä on kuitenkin. Mutta minä haluaisin neuvostolta kuulla, että miten taivaan nimessä he ovat äh, saaneet aikaan näin positiiviset johtopäätökset sen jälkeen, kun äh, tilintarkastustuomioistuin on äh, mur- esittänyt murskaavaa kritiikkiä Eli miten voi olla näin valtava kuilu tilintarkastustuomioistuimen huomioiden sekä sitten neuvoston johtopäätösten välillä? Olisi kyllä kiinnostavaa kuulla. Ehkä kuulemme siitä sitten myöhemmin kirjallisesti edes. Puheenjohtaja, esittelijän huomioista ja päätelmistä olen täysin samaa mieltä. Olen hyvin sitoutunut ympäristöasioihin, mutta olen kyllä sitä mieltä, että jos tällä tavoin näitä ohjelmia ajetaan, niin kyllä sitten täytyy olla hyvin kriittinen niiden jatkon suhteen. Koska tässä nyt eh, hyvät asiat hukkuvat huonojen alle. Tällähän on erittäin hyviä esimerkkejä siitä, miten maanviljelijät käyttävät oikealla tavalla näitä rahoja, mutta kun me emme voi luottaa jäsenvaltioihin, kun me emme voi luottaa siihen, että jäsenvaltiot eh, toteuttaisivat niitä kriteereitä, mitä on äh, sidottu tämän rahan saamiseen, niin äh, kyllä meidän täytyy kyllä nyt jarrutella tätä asiaa, kun kerran jäsenvaltioihin emme voi luottaa. Kiitos. Kiitokset kollega Kerbrandi. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Siinä tapauksessa puheenvuoron saa vielä tilintarkastustuomioistuin. Ei kun, anteeksi. Haluaisiko komissio tässä nyt äh, käyttää puheenvuoron ottaa kantaa? Joo, no niin, komission edustaja, olkaapa hyvä. Yeah, you're welcome, the floor is... Puheenvuoro on teillä. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja esittelijää kommenteista ja suosituksista. Komissio kiittää tilintarkastustuomioistuinta näistä suosituksista. Puheenjohtaja Siis kaikkihan ovat varmasti tunnustaneet ympäristön merkityksen YMPlle. Tunnustaneet sen, kun 25 prosenttia hyödynnetystä maatalousalasta on sellaista, jota nämä toimet koskevat. Ja kuten jäsenet sanoivat aiemmin, 25 prosenttia koko budjetista on sellaista, jota nämä toimet koskevat. Itse asiassa on voitu huomata edistystä. Ja kritiikin, kritiikistä nyt sitten muutama kommentti. Kysymys, joka otettiin esille, Ehkä voin aloittaa sanomalla suoraan, että seuraavalla kaudella 2014-2020 YMP vahvistaa äh, vihreätä ulottuvuutta, ottaa yhteen molemmat pilarit. Ensimmäisen pilarin ottaa tämän yleisemmän territoriaalisen lähestymistavan – joka ottaa huomioon mukaan joitakin toimia, jotka maksetaan vuosittaisella perusteella ja edustavat 30 prosenttia alkoholista budjetista suoriin tukiin. Ja toisessa pilarissa mennään pidemmälle kohdennetummalla tavalla. Maksetaan se, joka menee pidemmälle peruslinjasta, jonka ensimmäisen pilarin toimet asettavat. Eli tämä peruslinja vaihtelee tilanteesta toiseen. Perustilanne Natura 2000 vesipuitedirektiiville, peruslinja maatalouden ympäristötoimille on, eriytetään eri tasoille, ottaen huomioon pakollisten vaatimusten yhdistelmän hyvään äh, ympäristöön huomioon ottavaa maatalouskäytäntöä, mainitakseni nämä kaksi kohtaa. Ja tämä peruslinja muuttuu sitten huomioon ottaen nämä eri tilanteet. Ja jatkamme sitä, että maksamme lisää kustannuksia tai transaktiokustannuksia. Menen pidemmälle kuin tämän peruslinjan vaatimukset. Siis pyrimme saamaan kohdentamista toisessa pilarissa ja ottamaan tämän uuden vihertämisen, uuden ulottuvuuden huomioon ensimmäisessä pilarissa. Molemmat otetaan yhteen ja sitten valvotaan niin, että vahvennetaan arviointia ja valvontaa. Ja nämä uudet puitteet, jotka ovat jatkoa olemassa oleville Yhteisen valvonta- ja arviointipuitteet on siis nimi, jotka ovat jo olemassa asetuksen 1998 perusteella nykyiselle aikakaudelle. Ne otetaan myöskin käyttöön näiden kahden pilarin osalta uudella kaudella. Tämä siis yhteinen arviointi- ja seurantapuitteet, jotka ovat olemassa olemassa, Siihen kuuluu vaikutus, tuotos, tulosindikaattoreita. Nämä puitteet ihan luonnostaan ottavat seitsemän vaikutusindikaattoria mukaan, jotka kattavat ympäristöulottuvuuden vesi, maaperä, biodiversiteetti ja niin edelleen. Haluaisin toistaa tämän, tai painottaa tätä kohtaa. Kun mittaamme vaikutuksia maatalouden ympäristötoimista, täytyy ottaa huomioon se, että aika kun mitataan tuloksia ja vaikutuksia, siis aikaa siihen tarvitaan. Mutta mielelläni kuuntelin, kun tilintarkastuomioistuin sanoi, että nyt kun 16 vuotta politiikkaa on toteutettu, niin Sehän alkaa esityksestä 2078 kautta 92, niin nyt tilintarkastuomioistuin on äh, tunnustanut nämä politiikan vaatimukset, että mennään hyvään suuntaan. Jotta voidaan vahvistaa tätä hyvää suuntaa, niin halutaan olla siitä tietoisia. Ja tietysti ollaan täysin esittelijän ja tilintarkastuomioistuimen linjalla. Eli parannetaan arviointia niin, että se perustuu parempaan tarttuin kohdennettuihin indikaattoreihin, että saadaan tehokkuutta paremmin politiikan arviointiin. Se on ehdotusten päähuolenaihe. Syy, miksi uudessa ehdotuksessa vahvennamme arviointiverkoston asema, eurooppalainen arviointiverkosto ja tämän verkoston pyrkimys liittyy toisen verkoston pyrkimyksiin, joka on maatalouden kehittämispolitiikan verkosto, jonka pitää täytyy antaa tarvittavaa neuvontaa viljelijöille. Ja parhaat käytännöt, jotka ovat olemassa. Ja se tulee tähän toiseen verkostoon integroiduksi. Olemme hyvällä tiellä ja vahvennamme sitä toisessa vaiheessa. No kritiikin kohteet. Ja haluaisin mainita joitakin kohtia. Ympäristölliset paineet, jotka on yksilöity maaseudun kehittämisohjelmissa, niitä täytyy harkita muiden ympin välineiden kanssa. Ja 68 artiklassa puhun maksuasetusdirektiivissä. Sitten ympäristötukielementti, cross compliance, josta puhuin aiemmin, ja myöskin toimet, joihin ryhdytään hedelmä- ja vihannesoperationaalisessa ohjelmassa ensimmäisessä pidallisessa nykyisellä ohjelmakaudella. Tässä ei vastata pelkästään paineisiin, vaan myös olemassa oleviin potentiaalisiin mahdollisuuksiin. Mielessäni on potentiaali ylläpitää veden laatua ja parantaa biodiversiteettiä ja perustavoitteita, joita, ta, joita siis halutaan yllä, ja kun halutaan ylläpitää luonnon ympäristöjä. Tämä kritiikki, ottakaa huomioon siinä se, että kun komissio hyväksyi ohjelmat, komissio ottaa huomioon nämä älykkäät tavoitteet, jotka esitetään ohjelmissa. Nämä tavoitteet ovat varmaankin älykkäitä, mutta tavoitteet eivät ole tavoitteita pelkästään, ne ovat tavoitteita, jotka ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Ja sitten kun mitataan politiikan vaikutusta ja tuloksia, täytyy katsoa myös niiden yhteyksiä, joita on olemassa eri tavoitteiden välillä ohjelmassa, joista saadaan kokonaisvaikutus tulosten mielessä. Now, Uh, I mentioned already the monitoring. I'd like... Mainitsin uh, valvonnan tai seurannan. No sitten kritiikki minimiosallistumistasoista, jotta voidaan varmistaa nämä ympäristölliset vaikutukset. Painotan seuraavaan elementtiin teemme palkkioiden laskelmat perustuen lisäkustannuksiin. Emme tee laskelmia. Siis nämä kaksi parametriä ohjaavat laskemista. Sitä ei ohjaa summa, joka voisi ottaa huomioon toimenpiteen katon. Me pidämme yllä laskelmissa objektiivisuutta, mutta nämä laskelmat ovat jäsenvaltioiden vastuulla. Komissio tarkastelee tällaisia laskelmia, kun se hyväksyy ohjelmat. Mutta nämä ovat hyvin yksityiskohtaisia laskelmia, jossa vaaditaan asiantuntemusta, Eli yhteinen hallinnointitapa on tässä pätevä ja jäsenvaltiot ovat laskuista vastuussa. Tietysti komissio tutkii niitä ja saattaa pyytää lisätietoja komissio jäsenvaltiolta. Figure of 39 39 prosenttia luku sopimuksista, jotka eivät liittyneet mihinkään erityisiin ympäristöpaineisiin, on sellainen, jota haluaisin painottaa siinä. Ei pelkästään ympäristöpaineet ole otettu huomioon, vaan kun ilmoitetaan ympäristöllisiä potentiaalisia, esimerkiksi biodiversiteetti, niin nekin otetaan huomioon. Nämä näkökohdat saivat minut kertomaan, että jos tätä lähestymistapaa ei noudatettaisi, niin ehkäpä voimaperäistämistä ja maan hylkäämistä tapahtuisi enemmän kuin sitten kollektiivinen lähestymistapa. Kyllä uudet ehdotukset ovat olemassa, jotta voidaan vahvistaa tätä ulottuvuutta niin, että on kollektiivisempi lähestymistapa toimissa, kuten yhteistyö, Ja myös liiderin rooli tällaisessa lähestymistapassa auttaa varmasti aikaan parempia tavoitteita maatalouden ympäristöpaineissa ja ympäristöpolitiikassa. Nyt olen varmaan kattanut kaikki näkökohdat, tai ainakin tärkeimmät niistä, jotka on otettu esille. Mutta viimeinen kohta jota haluaisin painottaa, on. Nyt kun lukee tätä uutta konseptia maatalouden, maaseudun kehittämispolitiikasta tulevaisuudelle, niin se perustuu kuudelle periaatteelle. Niiden joukossa on kaksi prioriteettia, jotka liittyvät ympäristöulottuvuuteen. Toinen liittyy ekosysteemeihin – sitten äh, metsätalouteen ja toinen resurssitehokkuuteen. Ne pitää liittää erityisiin aiheisiin. Biodiversiteetti Natura 2000 liittyy siihen ja korkean luonnonarvon maatalous, maatalous, vesien ja maaperän hallinta, suojelu. Näiden kautta saadaan parempaa kohdentamista, valvontaa Ja se kuvaa sitä painoa, jonka komissio antaa maaseudun kehittämispolitiikalle, jotta voidaan paremmin saada aikaan. Ensimmäinen pilari, 30 prosenttia budjetista pyhitetään vihertämisulottuvuuteen, mutta molemmissa pilareissa pyrkimysten täydentämisen lähestymistavalla. Toivottavasti saadaan tarpeeksi aikaa, jotta voidaan mitata näitä hyviä tuloksia ja aikaa, jotta voidaan saavuttaa hyviä tavoitteita ympäristöpolitiikassa. Suuret kiitokset ja jäsenet huomiosta. Kiitokset äh, teille, herra Susaura, komission edustajana. He, kollega Gerbrandihan äh, täällä esitti kysymyksiä myös neuvostolle. Onko paikalla neuvoston edustaja, joka haluaisi sanoa tähän jotakin? Eipä näytä olevan. Joten nyt tilintarkastus tuomioistuimen ja sen herra Alanissilä saa vielä vastata. Olkaa hyvä. Eh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. niin mehän totesimme, että tässä tällä alalla on tapahtunut kehitystäkin. Emme mitenkään halua aliarvioida tämän kehityksen tärkeyttä. Tuloksiin pääseminen on joskus aika vaikeaa. Tässä edustajat Itälä ja Gerbrandi totesivat, että nyt on oikea hetki kehittää tätä ympäristötukijärjestelmää, kun yhteistä maatalouspolitiikkaa muutenkin uudistetaan ja toivottavasti tämä erityiskertomus on siinä työssä esimerkiksi parlamentille hyödyksi. Me tarvitsemme totta kai parannuksia vielä ja meidän suosituksissamme todetaan, että tarvitaan erojen huomioon ottamista silloin, kun se on tarpeen, ja komission ja jäsenvaltioiden tulisi olla hiukan aktiivisempia näiden perusteiden tarkastelussa, ja jäsenvaltioiden pitäisi paremmin pystyä perustelemaan se, jos jollakin toimella pyritään ympäristöhyötyjen tuottamiseen. Komissio on tehnyt ehdotuksia YMPksi vuoden 2013 jälkeen. Siihen sisältyy tällainen vihreä aspekti. Edustaja Itälä kysyi, mitä tilintarkastustuomioistuin tästä ajattelee. No kuten tiedätte, me emme ole mikään poliittisten linjausten vetäjä sinällään, mutta voin todeta, että tässä vaiheessa tilintarkastustuomioistuin tarkastelee kaikkia näitä YMP-ehdotuksia ja annamme niistä lausunnon sitten ajallaan oman työmme pohjalta ja omien aiempien havaintojemme pohjalta. Tämä vihreä aspekti on tärkeä, sillä silloin 30 prosenttia varoista annettaisiin siltä pohjalta komission ehdotuksen mukaan ja varmasti tämä ehdotus on hyvin linjassa meidän suositustemme kanssa – kun suosittelemme, että tulisi jakaa nämä maksatukset tällaisiin yksinkertaisiin toimiin ja sitten monimutkaisempiin toimiin. Ja sitten nämä vihreät toimet menisivät tänne yksinkertaisten toimenpiteiden puolelle. Kuten sanoin, emme ole vielä muodostaneet kantaamme näistä asioista. Tässä vaiheessa voisi kuitenkin ottaa esiin jo tämän yksinkertaistamisasian. Meidän ei tule lisätä tämän ympäristötukijärjestelmän monimutkaisuutta millään tapaa. Haluaisin kiittää esittelijää ja koko valiokuntaa rakentavasta keskustelusta ja palautteesta. Kiitos. Kiitos teille. Ja sitten lopuksi Rova Zohata. Závěr bych chtěla všem účastníkům poděkovat za Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää kaikkia puhujia hyvin kiinnostavasta keskustelusta. Tämä keskustelu osoittaa, miten tärkeää maataloustuki on maataloudellemme. Varmasti kaikki olette samaa mieltä siitä, että tämä yli kaksi miljardia euroa, joka on käytettävissä, tulisi käyttää hyvin tehokkaasti niin, että luotaisiin todellista e- eurooppalaista ympäristölisäarvoa. lisäarvoa uskon, että suosituksemme ja johtopäätöksemme otetaan jatkossa huomioon. Kiitos. Ja, vielen No niin, kiitoksia esittelijä. Näin olemme käsitelleet esityslistan kohdan kol- yhdeksän. Ja tässä vaiheessa voimme keskeyttää tämän aamupäivän kokouksen iltapäivällä kello 15. Jatkamme kokousta esityslistan kohdasta 10 eteenpäin. Kiitän teitä siitä, että saatiin nämä esityslistan kohdat käsiteltyä. Ja nyt koordinaattorien kokous suljetuin ovin.